to the vote, but I have a request for the floor. Herra Martin ja Rova Doyle ovat pyytäneet puheenvuoroa, mutta ei mitään keskustelua nyt avata. Arvoisa puhemies, kun viime kerralla vieraana oli hallituksen päämies tai valtion päämies äh, ja Euroopan äh, parlamentin tietyt jäsenet kritisoivat, niin tuolloin puhemies oli hyvin kovasanainen. Tulen keskustelu oli Lissabonin sopimuksesta. Täällä sosialistit keskeyttivät, häiritsivät presidentin puhetta useaan otteeseen, mutta puhemies ei puuttunut asiaan. Tämä ei ole demokratiaa ja minä vaadin, että tässä ryhdytään toimiin. Rova Doyle. Ja sitten herra Schulz. Rova Doyle. Madam President. Rouva puhemies. Työjärjestyspuheenvuoro, mikäli sallitte, rouva puhemies. Mikäli puhemies sali, minä kyllä puhun. Kiitos vain, rouva puhemies. Minun mielestäni tämä on parlamentin arvokkuuden vesittämistä myöskin Tsekin puheenjohtajamaan edustajasta vesittämistä mikäli salitaan, että Klausin puheenvuoron aikana jaetaan täällä tietoja ja lehtisiä, jotka liittyvät Lissabonin sopimuksen tiimulta käytyyn äänestykseen Tsekin maassa. Mikäli minä katson työjärjestyksen sääntöä, mikäli teidän tämä on kunnossa, niin looginen tulos tästä on varsinainen kaos tulla käytävillä. Argumentin kumpikin osapuoli täyttävät parlamentin käytävät erittäin aggressiivisilla mielipiteen ilmauksillaan. Varmistakaa, hyvä puhemies, se, että puhemiesto ei tällaista enää jatkossa salli. Thank you, Mrs. Doyle. Kiitos rouva Doyle. Sitten herra Schulz. Kiitoksia puhemies. No huutakaa sitten, kun olette kuulleet, mitä minä sanon. Niin, rouva puhemies, kollega pyysi juuri puheenvuoron ja hänen muistikuvansa ovat hyvin usein toisenlaisia kuin minun. Kun äh, pääministeri Sokrates halusi puhua täällä Euroopan perusoikeuskirjan allekirjoitustilaisuudessa, hän ei saanut puheenvuoroa koska huuto oli täällä niin kova. Kuitenkin tänään presidentti pystyi puhumaan aivan rauhassa. Tässä on meidän ja teidän välisemme ero. Right, the next item on, the, on our agenda is a report by Mr. Von, von Seuraavaksi äänestämme herra von Voga on mietinnöstä, joka liittyy eurooppalaiseen turvallisuusstrategiaan. Ensin tarkistus 10 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta kuusi. Erillisellä äänestyksellä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11. Poisto. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Tarkistus 14. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 12. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 11. Erillinen äänestys puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. I would check if you like. Toki voimme tarkistaa, jos tätä vaaditte. No ei sentään. Sitten kohta 12. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohtaan 18.2. Tarkistusta. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan, jos tätä vaaditte. Äänestys on alkanut. Tarkistus yhdeksän Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kaksi tarkistusta kohdan 20 jälkeen. Ensimmäinen on tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 18. Ja jos tämä hyväksytään, se siirtyy toiseen kohtaan tekstissä tämänhetkisen kohdan 12 jälkeen esittelijän pyynnöstä. Vastustaako joku tätä kohdan siirtoa? Ei. Joten siis tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Me no, tarkistetaanpa varmuuden vuoksi. Äänestys on alkanut. Tarkistus 18. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Aivan selvästi. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 37 edellinen äänestys puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17, nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 13. Se on poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kolmesta kohdasta äänestetään erikseen ensinnäkin 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja kohta 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme päätösmäisityksestä nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt ja hyväksytty. Onnittelut esittelijä. Siirrymme eteenpäin. Seuraavaksi äänestämme herra Vatasen mietinnöstä Naton merkitys EUn turvallisuusjärjestelmässä. Puheenvuoron saa esittelijä herra Vatanen, joka haluaa antaa lyhyen lausunnon. Thank you, Madam President. And my honorable colleagues, I... Kiitoksia, puhemies, arvoisat kollegat, pyydän anteeksi, että eh, otan teiltä nyt vähän aikaa ja eh, lykkään käänne, mutta teen sen vain kerran kymmenessä vuodessa, joten toivottavasti ette pahasto. Ähm, muistan erään suomalaisen kansanedustajan, joka nousi vain kerran puhumaan Suomen, parlament, Suomen eduskunnassa ja silloin hän sanoi, että voisitteko sulkea ikkunan, kiitos. Tässä nyt muutama sana tästä joka kuuluu samaan pakettiin, niin on kuuluu myös Vogan ja Sarjus Volskin mietintö. Me yritämme löytää ratkaisuja talous- ja rahoituskriisiin, koska olemme sen itse aiheuttaneet ja me sanomme, että tämä kriisi ei saa syntyä uudelleen. Mutta mikä on sitten Euroopan unionin olemassaolon idea sotien ja inhimillisten kriisien ehkäiseminen? Niitäkään ei saa syntyä uudelleen ja ne eivät tällä tavoin eh, taivaasta tipu päällemme, kuten parlamentin katto. Ja rauha ei ole tämän eh, talon monopoli. Rauha kuuluu kaikille ja rauhan rakentaminen on meidän yhteinen eh, velvollisuutemme. Se on vähän kuin rakkaus. Se on ehdotonta. Meidän täytyy olla idealisteja, meidän täytyy katsoa pitkälle. Kun metsässä juoksee, ei katso jalkojaan, vaan katsoo kauas, jotta tietää minne menee. Ja automaattisesti silloin asettaa jalkansa oikeaan kohtaan. Näin meidän on tehtävä. Meidän täytyy olla... Äh, todella rehellisiä ja muistaa, miksi mm, EU perustettiin rauhan rakentamista varten. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, ainoa asia, jonka minä tässä vaiheessa haluan sanoa, jos me kunnioitamme Era Moneen ja esi-isiemme perintöämme, kuulumme vain yhteen puolueeseen ja tämä puolueen sen nimi on kyllä minä voin, yes I can puolue ja ikkuna on auki. Kiitoksia herra Vatanen. Mietinpä ovatko kaikki ikkunat auki. No niin, äänestämme tarkistus 25 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 26. Sekin nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 11. Äänestys on Alkanut nimenhuutoäänestys siis sekin. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin siirrymme tarkistukseen 27. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. hyvä. Tarkistus 12. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 19. Erillinen äänestys. Äänest, äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 22 siitä äänestetään kahdessa osassa. Nimenhuutoäänestys ensimmäisestä osasta. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Käsittääkseni Vatanen haluaa tehdä suullisen tarkistuksen kohtaan 29. Yes, okay. Honorable colleague, sorry to take... Hyvät kollegat, anteeksi, vielä teidän aikaani. Niin tässä haluttaisiin yksinkertaisesti vain ottaa pois lause joissa viitataan eurooppalaisiin operatiivisiin päämajoihin, eikä että painetaan sitä, että ehdotetut EUn operatiiviset päämajat tarjoavat ratkaisun tähän ongelmaan. Tämä pitäisi poistaa. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei. Joten äh, kohdasta näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14. Nimen huutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Everybody voted. The vote is now closed. Äänestys on päättynyt ja tämä hyväksyttiin. Those in favor. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22, joka on poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä raukeaa. Tarkistus 24 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 16 ja 23 ovat samanlaiset. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja käsittääkseni herra Landsbergis on halunnut tehdä suullisen tarkistuksen. Olkaa hyvä. President, dear colleagues, I have... Rouva puhemies, hyvät kollegat, minulla on kaksi suullista tarkistusta tähän kohtaan. Ensimmäinen niistä on aivan yksinkertainen korvaus points of concern, eli ongelmien kohtaan ihmisoikeudet ja oikeusvaltion periaate pitäisi pistää etusijalle eikä viimeiseksi tähän luetteloon. Ja toivon, että te tuette tätä linjaustamme. Kiitoksia. Ja sitten luvallanne sitten esitän tämän toisenkin. Käsittääkseni ne liittyvät samaan kohtaan, joten olisi hyvä, jos voisitte kuvailla ne meille samanaikaisesti tässä. Eli kertoisitko meille tästä toisesta? Olkaa hyvä. No, jos niistä äänestetään yhdessä. Niin tämä toinen Suurinen tarkistus liittyy tämän kappaleen loppuosaan. Venäjä, demokratia ja sen tulevaisuus. Nämä ovat erittäin suvereineja käsitteitä. Mutta mikä on demokratia? Olisi ehkä parempi jotain sano enemmänkin kuin genuine democracy, todellinen demokratia. Siksi suunnilleen tarkistukseni lisää demokratia-sanan jälkeen seuraavat sanat. Kieltäytyy militaarisista sotilaista invaasioista tai niiden käyttämisestä poliittisen painostuksen keino, joka kohdistuu naapureihin. Toivon, että tuette tätäkin suurista tarkistustamme. Kiitokset herra Landsbergis. Ensin tämä suullinen, äh, ensimmäinen suullinen tarkistus, vastustaako joku sitä äänestämistä? Ei. Entäpä tämä jälkimmäinen suullinen tarkistus? Ei. Joten nyt äänestämme tarkistuksesta 17 kahdessa osassa näin muutettuna. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys on alkanut toisesta osasta. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdanto-osan viite viisi nimenhuutoäänestyksellä. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. on kappale E, kaksi tarkistusta, tarkistus 5, joka on poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. on kappale N, erillinen äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28, nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 18, nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 29. Nimenhuutoäänestys on alkanut. 29 tarkistus. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 19. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja nyt äänestämme tästä päätöslausumaesityksestä kokonaan. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt hyväksytty. Onnittelut, herra Vatanen. Seuraavaksi meillä on äänestys Pascolina Tavolitaanan mietinnöstä Barcelon prosessi Välimeren unioni. Äänestämme päätöslausumaehdotuksesta. Ensin tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10, 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt päätöslauselmaehdotuksesta kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja se on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi Simanskin mietintö eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välinen unionin tarkistus, päätöslausumaehdotus, tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten äänestämme koko päätöslausumaehdotuksesta nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi mietintö Permanilta muiden kuin viralliseen kehitysapuun sisältyvien toimien rahoittaminen. Ja annan puheenvuoron esittelijälle edustaja Berman. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin palauttaa tämän valiokuntaan 165 artiklan mukaisesti. Sekä parlamentti että Euroopan komissio ovat sitä mieltä, että eh, joitakin foorumeita eh, jäsen, EUn ja kehitysmaiden kanssa pitäisi kattaa, jotka eivät liity välttämättä köyhyyden vähentämiseen, mutta kehitys yhteistyöbudjetti ei ole tarkoitettu tähän. Kuitenkin jotkut jäsenvaltiot haluaisivat käyttää sellaista oikeusperustaa, jonka, jonka kautta kehitysbudjetista rahoitettaisiin nämä toimet, ja tätä yritämme välttää tällä mietinnöllä. Jos tämä tarkistus yksi hyväksytään, niin tämä mietintö, e, siitä tulisi epäjohdonmukainen tämän maan köyhimmille ihmisille vaikea, ja siksi pyytäisin, että tämä palautetaan takaisin valiokuntaan. Kiitoksia edustaja Berman. Haluaako joku puhua tämän ehdotuksen puolesta tai sitä vastaan? Herra Kaaler haluaa puhua sitä vastaan, ymmärtääkseni. Kiitoksia puhemies. Käsitykset ovat tosiaan erilaiset. Kehitysvaliokunnan oikeuskäsitys on ulkoasiainvaliokunnan ja oikeusasiainvaliokunnan sekä parlamentin juridisen yksikön sekä tuomioistuimen neuvoston ja komission kannan vastainen ja siksi me enemmistönä haluamme sen oikeusperustan, johon tämä tarkistus pyrkii. Siksi pyydän, että tätä palauttamispyyntöä ei tueta. Substanssin suhteen olemme kaikki samaa mieltä. Kyse on vain oikeusperustasta ja tämä käsitysero ei muutu, vaikka tämä palautettaisiin. Kiitos. Haluaa kukaan muu puhua esittelijän ehdotuksen puolesta? Rouva puhemies, Haluaisin tukea esittelijää sen keskustelun perusteella, jota eilen täällä käytiin komissionkin läsnä ollessa, ja kun kuulimme, mitä komissaari oli sanottavanaan, oli hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, että me todellakin tarvitsemme lisää keskustelua. Me täytyy samalla löytää kunnollinen oikeudellinen perusta näille toimille, jotka eivät ole puhtaasti pohtii kehitysapuun liittyviä toimia, vaan pikemminkin kehitysyhteistyö pitäisi hoitaa yhdessä kehitysmaiden kanssa, joten tähän eivät sovi muuto välineet, joita käytetään teollistuneiden maassa tehdyssä yhteistyössä. Tarkoituksena on tarkastella näitä määrärahoja, jotka hoidettaisiin asianmukaisesti perille. Siksi tuen Berman ja muiden ehdotusta, että tarvitaan lisäaikaa pohdintaa varten. Kiitoksia edustaja Gomes. Nyt äänestämme sitten tästä, lykätäkö vai ei tätä äänestystä ja palauttaa tämä valiokuntaan. Ne, joka puoltavat tätä ehdotusta, eh, nostakaa kätenne vastaan. Tyhjää. Tämä on hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme edustaja Daalin mietinnöstä Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston organisaatio ja toiminta. Ja äänestämme päätöslauselmaehdotuksesta tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko päätöslausumaehdotuksesta nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. We now move nyt menemme suoraan äänestysselityksiin ja ensinnäkin Gaasasta herra Samber. Rouva puhemies, haluan selittää erään asian.